Sitten tulee esittelyiden ja lausunnonlaatioiden nimittämiseen kaksi mietintöä. Kahdessa mietinnössä koordinaattoreiden suositus on, että siis siinä on kysymys 106 direktiivin muuttamis, 1406 direktiivin muuttamisesta ja sitten öljylaivojen öljylaivoja koskeva mietintö. Kukaan ei ole kiinnostunut näistä, joten tämä palautuu takaisin puheenjohtajalle. Mitä sitten lausuntoihin tulee, niin ne tehdään seuraavalla tavalla rotatiojärjestelmän mukaan. Siis me luetteloimme nämä lausunnot siinä järjestyksessä kuin, saa, kuin ne saamme. Joten miten lausuntoihin tulee, niin ne ovat seuraavat. Tässä on kysymys huiveneistä. Ja 2010, 2010 vastuuvapaudesta ja koordinaattorit päättivät myös yhdistää 5678. Siinä on kysymys eri virastojen vastuuvapauksista. Yhdessä ainoassa lausunnossa S ja D-ryhmä tekee tämän. Ja sovittiin myös, että rakennerahastot ja kohesiorahasto yhdistettäisiin yhdeksi ryhmäksi, tai siis kolme yhdistettäisiin yhdeksi, ja se menee vihreille. Mitä sitten tulee asiakirjoihin, jotta olemme saaneet tiedoksi? Täällä on komission tiedonanto yhteisestä ilmatilasta. Jäsenet muistavat varmasti, että tämäkin tehdään vuorotteluperusteella ja sen tekevät, lausunnon tekevät Äh, suosituksen tekee. Suositus on se, että yhteinen tutkimusohjelma, joka koordinaattorit saivat myös komitologiaraportit ja keskustelimme myös niistä ajatuksista, jotka liittyvät yhteydenpitoon muiden parlamentaaristen toimielinten kanssa. Ja puhuimme niistä alueista, joilla meidän pitäisi olla yhteydessä näihin. Ja tässä on kysymys esimerkiksi rautatiealueesta, sen uudelleenlaatimisesta, lentokenttäpaketista, ja sitten kestävästä yhteisrahoituksesta, joka koskee TEN-10 ja matkustajien oikeudet rajan ylittävässä liikenteessä ja sitten kuorma-auton kuljettaja, rekkakuljettajia koskeva. Ja tässä on kysymys sellaista asioista, jotka vaativat yhteyden, hyvin tiivistä yhteydenpitoa kansallisiin parlamentteihin. Siis mehän käytämme mietinnön esittelijöitä eräänlaisena väylänä yhteydenpidossa kansallisiin parlamentteihin. Seuraava kohta oli pyyntö, joka koski mini-kuulemista digitaalisesta takygraafista rouva on mietinnöstä järjestämme mini kuulemistilaisuuden joko 20. tai 21. joulukuuta. Ja me olemme yleensä erittäin ansiokkaita siinä, että tuemme kuulemistilaisuuksien järjestämistä, mutta aika huonoja osallistumaan niihin. Siis jos päätämme järjestää kuulemistilaisuuden, niin silloin on syytä myös osallistua siihen. Koordinaattorit olivat sitäkin mieltä, että meidän pitäisi tehdä jotain rakentavaa eurooppalaisen liikkuvuusviikon 2012 eteen ja otamme vastaan mielellämme ideoita. Ylimääräinen koordinaattorikokous järjestetään Strasbourgissa 26.10. jolloin saamme virallisesti heräpakeelta komission ehdotukset. Ja toivottavasti niistä on silloin sitten sovittu jo 19. päivä komission kollegiossa. Ja sovittiin myös, että meidän täytyy seurata herra Jasenbovskin puhetta iltapäivällä koordinaattorit voivat tehdä ehdotuksen siitä, millä tavalla voimme seurata SES-2 ja siis mitä tulee jäsenvaltioiden ö, tapaan edetä nykyisestä kannasta, joka koskee näitä alueita. Siinäpä su, Rova Foster seuraavaksi. Sorry, it's not, not on your meeting, Chairman. Uh, would it be possible... Olisiko mahdollista, kun äänestetään, niin ei kuulla kovin hyvin teitä ilman näitä, mitä on kovin epämukava pitää päässä. Nyt jos kaikki pystyisivät ymmärtämään teitä hyvin, niin voisiko mikrofonin tehoa nostaa niin, että voitaisiin kuulla teitä ilman kuulokkeiden käyttöä? I don't, there's no way I can turn it to en itse voi millään tavalla tätä säätää tai lisätä äänen voimakkuutta. Se tehdään jossain muualla. Ja minua ei ole koskaan syytetty siitä, että puhun liian hiljaa, mutta yritän tosiaan puhua kuuluvammin. Ovatko kaikki samaa mieltä koordinaattoreiden raporteista ja päätöksistä? Kiitos. Sitten herra Kumotsaakos. Kiitos puheenjohtaja. Minä ymmärsin, että meillä on hyvin pitkä äänestyssessio ja haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka tekivät töitä koordinaattoreiden kokouksessa ja niitä, jotka työskentelivät erittäin päättäväisesti, jotta me saimme päätökseen tämän ö, tekstin yhdennetystä meripolitiikasta. Eli kiitos vielä kerran. Kiitos herra saakos myös teidän työstänne. No niin, kaikesta tästä olemme nyt sopineet, joten nyt sitten vaihdamme paperipinoa. Ja siirrymme äänestyslistalle. Ja ensimmäinen äänestys koskee yhtenäistä Eurooppaa Hetkinen, rauhoittukahan nyt toki. Ajattelin ehdottaa. Okei. Okay. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue uudelleen laatiminen. Ovatko kaikki samaa mieltä? Ensiksi haluaisin kertoa, että herra Sterksin tarkistuksen on ottanut huostansa herra Di Becca. Yksi, siis seuraavat ovat ne tarkistukset, eli muodollisesti olen ilmoittanut ne teille nyt sitten 289, 29, 291. Koeäänestys ensin niin, että voimme tarkistaa, että kukaan ei täällä fuskaa, eikä täällä ole missään ryhmässä liikaa jäseniä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Arvatkaapa, missä ryhmässä on yksi ylimääräinen. EPP-ryhmässä Mathieu yksi. Onko kyseinen henkilö poistunut? Äänestys on päättynyt. No niin, aloittakaa me sitten. Artikla 2, kohta 1. Haluaisin sanoa myös, että kuten tiedätte, niin äänestys on monimutkainen, joten haluaisin pyytää teiltä hieman kärsivällisyyttä. Saatamme joutua keskustelemaan hieman siitä sitten, minne seuraavaksi mennään. Mutta aloitan. Me siis tiedämme, mistä aloitamme. Mutta artikla 2 kohta 1, 254 Wilsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 Wilsilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261, suullinen tarkistus 9, Masin Kievitsiltä ja Tasaadalta vastalauseita. Jos teillä on vastalause, siis vastalauseita ei, joten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti, vaikuttaa hylätyltä, mutta 261 Suullisen tarkastuksen myötä äänestys on alkanut. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 in favor, 20... 20 puolesta 23 vastaan, joten hylätty. Sitten 261 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 kohta kohdalta ensimmäinen osa ilman sanoja on the, on the network with track gates ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa nämä sanat mukaan ottaen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 esittelijältä ja suullinen tarkistus 1, ei vastalauseita puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 264 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 265 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 266 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 267 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, 267 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty, se 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272, artikla 3 kohta 1, herra Marin Eskun suullinen tarkistus, onko vastalauseita? Herra Said Kadraui. Niin me haluaisimme vastustaa, koska tämä menee liian pitkälle. Joten vastalause merkitsee sitä, että tästä ei voida äänestää 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi seitsemän, kaksi. Suullinen tarkistus kolme. Esittelijältä. Onko vastalauseita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Joten menemme seuraavaksi Seuraava tarkistus on 274. Kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa ensimmäinen regulatory body ja niin edelleen ja toinen osa and also from the policy making department. Ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa koneellisesti, vaikuttaa hyllätyltä, mutta tarkistamme koneellisesti. Ensimmäinen osa 274 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Meidän on siitäkin äänestettävä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 275 Herpanin eskulta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Regional Services ja siinä poistetaan joitakin sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 kohta kohdalta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 285 puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa koneellisesti? 285 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa tämä aika sekava tilanne, siis 290 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 294 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 296 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 298 puolesta ja 299 identtisiä puolesta vastaan tyhjää, hylätty 300 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A. Äänestämme kompromissista A. Lukuun ottamatta kahta kohtaa, jotka on mainittu tässä, jotka, ja sitten toisesta kappaleesta viimeinen lause puolesta kompromissia vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt on sitten äänestettävä kahdesta kohdasta. Ensiksi kohta neljä, joka koskee revenues ja other railway undertakings puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen kohta neljä, this provision ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti ja äänestys on alkanut. Kohdasta neljä, viimeinen lause siitä. Äänestys on alkanut ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt sitten menemme sivulle 9 kompromissi b -hän. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eri kohdat. Ensiksi kohta kolme Guelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Voidaan koko tehdä koneellinen tarkistus, siis Alden kohta kohdalta ja kohta kaksi. Äänestys on alkanut. Siis ALDE-ryhmän pyynnöstä kohta kaksi, jossa on kysymys siis kohdasta kolme, uudesta kohdasta 3a and safeguards public service obligations. Siitä äänestetään. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt sitten erillinen GUE-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 11 ja tarkistukseen 291, joka on sivun lopulla herrastäyksin. 291 artikla 4 kohta 2b uusi. Esittelijä, oletteko eri mieltä? Saattaa olla tietysti jo eri sivulla. Siis on kysymys artikasta 4, kohdasta 2b uusi ja tarkistus 291 herästä Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti, vaikuttaa hyväksytyltä, mutta tarkistamme sen koneellisesti äänestys on alkanut 291 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet ja äänestys on päättynyt? Ja se on hyväksytty. Kompromissi C. Tässä selvä juttu. Kaikki puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty ja nyt menemme sitten tarkistukseen 357, joka on sivulla 13 omalla, omassa äänestysluettelossani artikla 9, kohta 2, alakohta 2 rovatikalta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 on, 360 on vedetty. Siis tarkistamme 358 tarkistuksen herra Bachilta ja äänestys siitä on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Eikä siis päinvastoin kuin mitä pystyssä olevat kädet olisivat osoittaneet. Olette aivan oikeassa, kun halusitte tarkistaa tämän. se ei vastannut sitä käsimäärää, joka oli ylhäällä. Joten menemme nyt sitten tarkistukseen 4359 trem, Tremossalta suullinen tarkistus eikä vastalauseita, joten äh, herra Kolicek Vastuta, vastustatteko suullista tarkistusta? Kiitos. Joten äänestämme tarkistuksesta 359. Eli sana international on mukana puolesta vastaan, tyhjää, se on hylätty. 361 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 362 on vedetty takaisin 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 364 vedetty takaisin, 365 Jared Remoselta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367, 368, 369 ovat samasanaisia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, vaikuttaa hylätyltä. 370 koneellisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 374 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty 378 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut 378. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 385, 384 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 387 vedetty takaisin, 388 suullinen tarkistus 5 vastalauseita. Ei, äänestämme siitä suullisen tarkastuksen, suullinen tarkastus mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Tässä on koko joukko kohtia kohta kohdalta äänestystä varten ja samoin suullinen tarkistus kuusi Vastustaako joku sitä, herra Kolicek? Eli suullista tarkistusta kuusi vastustetaan, eli ilman tätä. Kompromissi D. Ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneellisesti? Äänestys on alkanut. Suullisesta tarkistuksesta kuusi ei. Puheenjohtaja pyytää anteeksi kompromissista D. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt menemme sitten kohta kohdalta äänestykseen. Ensiksi kohdasta kaksi, alakohta neljä, toinen lause kuelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme vihreiltä kohdista kaksi kolme puolesta, kaksi ja neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Guelta kohdasta kaksi jalkoista neljä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? Äänestys on alkanut. Siis kohdasta neljä kuelta, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Erillinen äänestys 5 Guelta, kohdista 2 alakohdista 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Erillinen äänestys 6 Guelta kohdasta 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E on seuraava 22 minun luettelossani, 23 EPPn luettelossa. Teillä täytyy olla suurempi kirjasin tyyppi ilmeisesti EPP-ryhmällä. koska olemme sopineet samasta sanamuodosta edellisessä kompromississa meidän ei kaikkia näitä kohta kohdalta äänestyksiä ole käytävä läpi, koska edellisessä kompromississa niistä on jo päätetty, joten äänestämme kompromissista e, e koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 456 tarkistus on seuraava sivulla 25 minun listallani ja se on varmasti EPP-ryhmän luettelossa myös samalla sivulla, koska se on sivun yläreunassa. 456 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty. 458 puolesta vastaan uusi yritys. Tiedän, että tässä ollaan väsymässä 458 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Ilmeisesti käsivarret alkavat väsyä, joten äänestys on alkanut 458 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Artikla 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 102. Äänestys on alkanut. Siinä on kysymys liitteestä 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 477 on seuraava sivulla 27 omassa äänestyslistassani niin ja 208 epp listassa 477 artikla 17 kohta 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 476 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 480 raukeaa. Ja seuraavista voidaan näistä yhtenä ryhmänä tarkistusta 49, 53, 481 ja 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 483 raukeaa, 485 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 486 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos kollegat 484 raukeaa 487 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 ja 488 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa nämä kaksi koneellisesti? 56 ja 488 äänestys niistä on alkanut. Ja ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 57 puolesta. Anteeksi, anteeksi, 489 hyppäsin yhden ylipuolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti, 57 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet ja äänestys on päättynyt? ja se on hyväksytty. 490 raukea, 491 Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 105 y, voidaan ö, aina 111 kohta tarkistuksen asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 693, 694 raukeavat 692, 492 äh, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 495 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 496 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 59 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H Siinä on kysymys artiklasta 31. Ja tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ja tässä on suullinen tarkistus kompromissi ensin. Sellaisena kuin se on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys yksi Guelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus seitsemän vihreiltä. Vastustetaanko sitä puolesta vastaan tyhjää? Voidaanko tarkistaa koneellisesti, eli suullinen tarkistus vihreiltä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Todennäköisesti hyväksytty. 22-20 hyväksytty. Sitten kaksi Guelta, kohta seitsemän ensimmäinen lause, puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa sekin koneellisesti? Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 37 puolesta, 17, 7 vastaan. Sitten kolme Guelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä vihreiltä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I sivulla 34. EPP on kaksi sivua meitä edellä tässä vaiheessa. Ensiksi kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta kohdalta äänestykset ensimmäinen vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kaksi vihreältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 547 on seuraava sivulla 36. Artikla 35 kohta 1. 547 Kramerilta Durantilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J. Niistä voidaan näistä yhtenä ryhmänä tarkistukset 6, 8, 1, 2, 2, 1, 2, 5 saakka puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 549 ja 716 raukeavat. Seuraava 548 herra Kramerilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 552 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 553 on vedetty takaisin 554 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 556 ja 557 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti nämä kaksi, 556 ja 557? Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 555 ja 558 raukeavat 559 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 561 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 563 ja 564 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 ja 565 samoin identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 567 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 568 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 569 ja 570 ovat samoin identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 571 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 572 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 574 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 575 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 576 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 577 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 578 7, Van puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 580 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 581 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 582 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 584 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi L. Ja tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Kompromissi ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ensimmäinen kohta kohdalta Guelta puolesta vastaan tyhjää koneellinen tarkistus, siis artikla 56 kohta 2 kuelta. Äänestys on alkanut ja päättynyt 39 puolesta 4 vastaan. EPP ei äänestänyt, joten siksi halusin kohta korota äänestystä. Kohta kaksi Guelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme Guelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja erinäistys neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M Ovatko kaikki tahdissa mukana? Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta, kompromissi N vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 esittelijältä yhtenä ryhmänä aina tarkistukseen 252. 89, 252. Siinä 99, 192, 93, 14. Öö, siihen asti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 252 raukeaa, 64. 69 on seuraava tarkistus. 71 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 550, 551 raukeavat 566 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 644 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94, 98 mukaan lukien ja 15 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 645 raukeaa, 646 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 647 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O. Yksi kohta EPP-ryhmältä erikseen. Kaikki ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P seuraavaksi. Liitteeseen seitsemän, ovatko kaikki mukana? Tässäkin on pyydetty kohta kohdalta äänestystä kompromissi ensin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten Alden pyytämä erillinen äänestys liitteestä seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää voidaanko tarkistaa koneellisesti. Siis tässä on kysymys Alden pyytämästä erillistä äänestyksestä. Liite 7 kohta 9 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 34 puolesta 9 vastaan. Kompromissi 6 Ja tässä on kysymys nimenhuutoäänestyksestä, jota ovat pyytäneet vihreät ja ALDE, joten äänestys on alkanut. Ja äänestys on, päät- äänestys on alkanut. Kompromissista Q, liite 8, kohta 1. Nimenhuutoäänestys vihreiden pyynnöstä. Äänestys on nyt päättynyt. 28 puolesta 11 vastaan ja yksi tyhjä. Se on hyväksytty. Kompromissi R on seuraava. Liite 8 kohta 5. Kompromissi R siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 721 on seuraava. Se on liitteeseen y- yhdeksän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 722 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 723 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 724 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdan tosan kappaleisiin. Iso A, pikku A on ensimmäinen, tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sanan 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 1.40 Kramerilta tarkistetaan koneellisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. 141 Marineskulta puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa koneellisesti, koska yhä harvempi käsi näkyy, ilmeisesti ihmiset väsyvät. yksi äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet ja äänestys on päättynyt? Hylätty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tasapeli 22 puolesta 22 vastaan. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 4 esittelijältä äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 155. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 157 se on kahdella äänellä, kahden äänen enemmistöllä hylätty. 25 puolesta 23 vastaan. 157 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus 157 äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 2319. 161 puolesta, se raukeaa. 158 seuraavaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 159 kohta kohdalta ensimmäinen osa ilman sanoja The Existing National puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä sanat mukaan ottaa toinen osa raukeaa. Ei vaan äänestetään myös toisesta osasta. Eli nämä sanat mukaan ottaen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Siis nimenhuuto äänestys. Vihreät ovat vetäneet takaisin pyyntönsä, eli kolmen seuraavan tarkistuksen kohdalta viisi tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa, vaikuttaa hylätyltä, 163 tarkistusäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis tarkistutaan tämän Musta siis kolme neljäsosaa EPP-ryhmästä ei äänestänyt, jos he eivät viitsi äänestää siis, mutta tarkistamme kuitenkin siis, mitä tulee. Siis vaikutti aivan selvältä tulokselta, kun laskettiin kädet, no äänestys on alkanut ja päättynyt ja se on hylätty. 327. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat, joten 171 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 ja 173 ovat identtisiä ja vihreät ovat pyytäneet nimenhuutoäänestystä, joka on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty 180 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 181 koneellisesti? Ja äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 neljä on vedetty takaisin, kolme siitä täytyy äänestää puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 184 vedettiin takaisin, se oli identtinen. Kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 185 puolesta. Va- se raukeaa 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 1, 8, 9 ja suullinen tarkoitus 8, hän on kieltä. Vastustetaanko sitä, mikäli ei? Tämä mukaan otettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 9, 1 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta. 190 on vedetty takaisin, 192 on seuraava puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 193 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 195 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 195 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 194 vaikuttaa hyväksytyltä, mutta äänestys on alkanut koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on todella hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200, seuraavat kaksi raukeavat, joten 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan koneellisesti. 11 esittelijältä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Katson tässä varjoesittelijöitä. Vaikuttaa siltä, että kaikki muut ovat luopuneet leikistä. Se on hyväksytty. 203 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta C raukeaa, koska 11 hyväksyttiin. 204 seuraavaksi sekin raukeaa. Ei, 204 siitä puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 205, 6 ja 7 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti 12 esittelijältä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 208 tarkistetaan äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. 209 Kramerilta puolesta vastaan. Tyhjää. Voidaanko tarkistaa 209? Myös koneellista äänestys on alkanut. Laskujeni mukaan 4-3 oli tässä tuloksena. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 2-1-0 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 211 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 212 Sileltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 212 äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. hengähdystauko. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 raukeaa, 13 raukeaa, 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? 221 äänestys on alkanut. Ja ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 236 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 237 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 238 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 239 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 240 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi EPP-ryhmässä liikaa. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 raukeaa, 247 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus 247 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 248 puolesta vastaan Koneellinen tarkistus 248. Herra Tremosa oli ainoa äänestäjä. Joten koneellinen äänestys tarkistuksesta 249. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Olitte oikeassa herra Tremossa, mutta 33 itse asiassa jätti äänestämättä 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys lainsäädäntöehdotuksesta näin tarkistettuna äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys on päättynyt. 36 puolesta, 6 vastaan ja yksi tyhjä. Se on hyväksytty ja sitten päätöslauselma. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys on päättynyt. 36 puolesta, 5 vastaan, 1 tyhjä, joten hyväksytty. Joten onnittelut esittelijälle Rouva Serakiaanille. Don't be Älkääpäs karatko täältä, meillä on vielä äänestyksiä jäljellä. Have we got an MC voting list? Onko meillä äänestyslista? Well, let's move on to the next. No niin, mennäänpäs eteenpäin seuraavaan kohtaan. Okei. Okay. No niin. Okay, ladies and gentlemen. Niin, hyvät naiset ja herrat, ennen kuin mennään äänestykseen, niin tässä on ollut hieman hämmennystä tästä vihreiden äh, suullisesta äänestyksestä, jossa lisätään sanat rescue. Eli tämän pitäisi olla lisänä kompromissin yksi, eli tämän pitäisi olla lisä kompromissiin yksi eikä kompromissiin kaksi, kuten tässä äänestyslistassa näkyy. Äänestyslista, joka jaettiin eilen illalla, eli vihreiden suullinen lisäys Rescue and, pitäisi, tämä pitäisi olla lisäys kompromissiin tarkistuksen yksi. No niin, aloitetaan sitten. 72 on rauennut, joten menemme kompromissi yksi äänestyksen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten oraali- suullinen eh, tarkistus herra Taylorilta. Eli tässä lisätään sanat rescue and ennen sanaa assistance puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Envi 8 raukeaa. Tarkistus 74 raukeaa. Eli missä me olemmekin. Tarkistus 11 raukeaa. 73 artiklasta 1 Taylorin tarkastus puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. 79 ja suullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 raukeaa. Sitten tarkistus 79, se raukeaa. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentä on seuraava. Suullinen tarkistus EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 93 raukeaa. Eli Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96. Siinä on Alden suullinen ääne, tarkistus. Tässä lisätään artikla 2 kohtaan 4, eli jos vast, tästä äänestätte puolesta, niin äänestätte sen puolesta, että se siirretään myöhemmäksi. Eli jos hyväksytte suullisen äänestyksen, niin äänestätte siitä, että tämä kohta siirretään myöhemmäksi. Eli hyväksytte suullisen äänestyksen. Kyllä. Eli me teemme sen myöhemmin. 97 Bilbaolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 raukeaa. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Kompromissi neljä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Eli sitten menemme 102, 102. Eli hetkinen, mikä tässä tulee seuraavaksi? Kompromissi 104. 104 tarkistus on seuraava Taylorilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämä vanha ongelma näiden safety ja security-termien välillä. Eli nyt mennäänkin sitten äänestykseen tätä, tästä koko tarkistuksesta, eli puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 106. Tarkistuksesta on kysymys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä äänestyslista on ihan hullu. Äänestys päättyy. Se on hylätty. niin jos EPP ja muu ryhmät, muut ryhmät sallivat, niin tämä äänestyslista ei ole aivan sen mukainen, mitä tähän on merkitty. Niin teillä on omanne tietysti niin kiva juttu. Missäs nyt mennäänkään? Tämä on todella selvä. 107 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää, se on hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on yksi yksi kaksi kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa S D-ryhmän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten lopputeksti. Kaikki, jotka ovat puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 115, jossa on esittelijän ja alderyhmän suullinen äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli nyt on vuorossa 114 puolesta vastaan. Tarkistetaan 114. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus B. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa on teksti ilman sanoja in assessing member states emergency preparedness and. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa, jossa nämä sanat ovat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 kahdessa osassa. Ensimmäisessä, ensimmäinen osa, se raukeaa eli 119 kahdessa osassa. Koko teksti, eli ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi kaksikymmentä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi, kaksi, kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sanan meikansa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa as and when applicable puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. Sitten Taylorin tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa. Siitä otetaan pois sana souli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 Envi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 127 ja 128 raukeavat, eli sitten menemme 130 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 131 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Seuraavaksi budjetti neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 1, 3, 4 De Gandesin tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 6, osa 1, osa 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tarkistetaan 137 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää se on hylätty. Esittelijän äänestys 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 24 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 8 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 8 osa 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen äänestys, suullinen tarkastus D puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa suullinen tarkistus D? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 139, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan 27 äänestys alkaa. Kai, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 18 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 1.40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta Yksi neljä yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tai koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli se on hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi neljä kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 15. Ensimmäinen lause raukeaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuinka monta sivua täällä oikein onkaan? Voi. Sitten 29 puolesta. Eli olemme edelleen artiklassa 1, eli 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 29 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 30. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 146 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa raukeaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, ja äh, tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 56 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten nelonen raukeaa 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 3 on rauennut. Sitten tarkistus 5 on rauennut. Envi 4 on rauennut myöskin, eli tarkistus 58 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan seitsemän, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Tiukka äänestys. Sitten tarkistus kahdeksan, kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta ja 21 vastaan, eli se on hylätty, eli toinen osa raukeaa. 59 puolesta vastaan, tyhjää, se on hylätty. 61, kohta kohdalta äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 62 raukeaa, eli sitten mennään kohtaan 60, suullinen äänestys, eli puolesta vastaan tyhjää, se on hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta se raukeaa. Sitten Envi Vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9. Äh, tarkistetaan 68 koneellisesti äänestys alkaa. Tämä on hylätty. Sitten tarkistus 9 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolmen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslauselma, viimeinen kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämä ehdotus on äänestetään tässä ehdotuksessa sellaisena, kun se on muutettu. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 5 vastaan ja kaksi tyhjää, eli tämä on hyväksytty. Eli lainsäädäntö, päätöslauselma äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 5 vastaan ja 2 tyhjää, eli se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. We have One, two, three. Puh. Okay. So we still got some more votes to do. Vielä muutamia äänestyksiä tästä kollegat jäljellä. Täytyy kyntää eteenpäin silti. Niin onko tässä nyt oikea järjestys? Minulla on Georgia-asia. Siinä on vain loppuäänestys. Esittelijä Thomas Ulmer, joten voimmeko äänestää? The civil aviation agreement with Georgia. Ilmailualuetta koskeva sopimus Georgian kanssa äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Georgia on mielissään, kun huomaa, että me hyväksymme 38 äänellä kaksi vastaan. Onnittelut herra Ulmer. Seuraavaksi Jordanian kuningaskunta, sitä koskeva asia. Senalova, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on myöskin hyväksytty. 37 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjä. Kiitoksia, Rova lova Seuraavaksi oma mietintöni Ateenan yleissopimuksesta liittyen matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista meritse. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 39 puolesta ja yksi tyhjä. Kuka se nyt mahtaa olla? Kiitoksia. Hyväksytty. And the next one now is... Seuraava sitten herra Marineskun lausunto kilpailupolitiikasta. Tarkistus yksi debakker puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä, tarkistetaan. Tarjotus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten kompromissi. Tarkistuksesta 56789 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kymppi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 vedetty pois. 13 vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 kohta kohdalta ensimmäinen osa poisto, Recalling First Railway Package. Second part, Toinen osa, Stresses Rail Market. Ensimmäisen osan puolesta, tarkistuksessa 15, vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Says that selvityksenä, koska esitys, äänestysluettelossa sanotaan, että kompromissi kattaa sinne, kompromissista on äänestetty. No niin, se hyväksyttiin myös sinä puheenjohtaja, joten olemme olleet johdonmukaisia. Kysymys, että onko se lisäyksenä? Poisto hyväksyttiin, minulle kerrottiin. Joten Siinä mielessä ollaan johdonmukaisia. No tarkistetaan, mutta kyllä se on johdonmukaista tämän kanssa, koska poisto on poistunut. Herra Marinesku. Siis toisen osan teksti on identtinen kompromissin kanssa. Argumentti on se, että ei olisi pitänyt äänestää sitä, koska sitä jo äänestettiin, mutta tämä nyt on selvä, koska olemme johdonmukaisia. Um. So do we still vote now on 16? Äänestetäänkö vielä 16? Niin, kaikki puolesta 16 vastaan, joten se tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistuksesta 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Herra Back. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 19 lisäys puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 19? Kukaan ei tällä puolella äänestänyt. Äänestys alkaa tarkistus 19 lisäyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 tyhjää hyväksytty. 28 suullinen tarkistus esittelijältä. Sen, se suullinen tarkastus mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan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 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys lausunnosta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty, 35 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut, herra Marinesku. The next is the draft opinion on... The- Seuraavaksi lausuntoluonnos Euroopan unionin avaruusstrategiasta. Esitteli herra Zasada. Aloitetaan tarkistuksesta yksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seiska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän siihen liittyen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suoraan 18, johon liittyy suullinen tarkistus Rovade Verkeltä ja herra Rikeltä, suullisen tarkistus mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten 20, 20 raukeaa, koska hyväksyttiin 18, eli loppuäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut, herra Zasada. So, colleagues. Kollegat, voinko muistuttaa, että tänään iltapäivällä meillä on koordinaattori Jezembowski kello kolmelta. Mutta kiitoksia kaikille siitä, että saatiin näin yksityiskohtainen ja pitkä äänestysluettelo läpi. Mutta kiitos myös sihteeristölle, koska sillä on ollut vaikea tehtävä selvittää tämä. Onnistuttiin siitä, se on kaikkien teidän ansiota ja nyt hieman aikaisempi lounas. Kiitos.